ovat tai että heidän mandaattinsa on vahvistettu. Ehdotan, että nämä mandaatit vahvistetaan. Ja sitten EFD-ryhmä on esittänyt pyyntöjä valiokuntien ja valtuuskuntien jäsenyyksistä ja tämä nimityslista on istunnon pöytäkirjan liitteenä. Mikäli mitään huomautuksia ei ilmene, nämä nimitykset katsotaan